mukaisesti allekirjoita neuvoston puheenjohtajan kanssa tekstin makrotaloudellisesta avusta Ukrainalle. Ja sitten siirrytään tämän päivän täysistuntoon. Ensin työjärjestyspuheenvuoro. Edustaja Corbett, olkaa hyvä.